Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitamme kokouksemme toisen osan. Esityslistan kohta kahdeksan keskustelu avaruusstrategiasta. Energiaunionin varapuheenjohtaja Maros Sefcovicin kanssa ja myös Elzbieta Bienkovskan kanssa. hän on komission jäsen, joka vastaa sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä. Molemmat he, heistä tietenkin Euroopan komissiosta. Tämä on osa jäseneltyä vuoropuhelua. Haluaisin lyhyesti toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Olemme oikein iloisia siitä, että aika usein käytte täällä. Luonnomme tänään aiheena on vähän epätavallisempi asia. Ja sovimme etukäteen, että että voittaisiin ehkä ottaa mukaan myös kysymyksiä, jotka eivät täsmällisesti koske tätä asiaa teille molemmille komission edustajille, koska meillä ei ole mahdollisuutta tavata komission jäsenten varapuheenjohtajaa ennen tammikuuta tai jopa helmikuuta ensi vuonna, joten tässä on aika pitkä väli, joten jos yksi tai kaksi kysymystä kollegoilta tulee myös muista asioista, niin tällaiset voidaan myös hyväksyä. Komissio keskustelee komission jäsen, komment, Valiokunta käsittelee, keskustelee komission jäsenten kanssa eri aiheita osana jäseneltä vuoropuhelua 26.10. komissio esitteli Euroopan avaruusstrategian, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Euroopan unionin haasteisiin vastaamista nopeasti kehittyvillä avaruussektorilla ja säilyttää avaruusalan johtoasemansa. Torstaina valiokunnalla on tästä strategiasta julkinen kuulemistilaisuus, joten todella huomenna, huomenna tätä tärkeää aihetta jatkamme. Hyvä varanpuheenjohtaja, voinko pyytää, että aloitatte? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kunnianarvois parlamentin jäsenet. Hyvä Elsvieta, hyvät näistä herrat. On ilo Elsvieten kanssa ilo esitellä teille Euroopan avaruusstrategia, joka komissio on hyväksynyt kaksi viikkoa sitten. Ja sitten Euroopan unionin ja Euroopan avaruusviraston yhteinen päätöslauselma. Lauselma. Tiedän, että monet valiokuntainen jäsenet ovat seuranneet avaruuspolitiikkaa erittäin tarkkaan Meillä, meille avaruussektori on strategisesti ja poliittisesti erittäin tärkeä ja kiitän parlamenttia jatkuvasta tuesta avaruuspolitiikalle. Ja viestini on, että avaruus on alue, jossa EU täytyy tehdä yhteistyötä. Tiedän, että avaruus on mielikuvituksesta innoittavaa alue, mutta onneksiminen ei riitä. Meidän täytyy saada avaruus tekemään töitä Euroopalle ja EUlle, koska meillä on merkittävä eurooppalaista avaruusteollisuutta ja se on meidän talouksellemme, turvallisuudellemme, kuljetussektorille, ilmastovastaiselle taistelulle ja suojelulle tärkeä, ratkaisevan tärkeä sektori. Eurooppa työllistää 230 000 ihmistä, sen osuus on 20 prosenttia Euroopan varusteollisuudesta ja meidän satelliittimark- osuus satelliittimarkkinoista on yksi kolmasosa ja suurin osa kaupallisista satelliittien lähettämisistä on Euroopan takaisin ja merkittävä prosentti PKT on jo kiinni jo GSPstä, satelliittinavigoinnista. Me olemme riippuvaisia satelliittinavigoinnista ja äh, paikkatietoja tiedoista ja tämä merkitys kasvaa, kun autot ovat yhä enemmän verkostoituneet ja ajatelkaapa autonomista autoilua sitten. Miksi tällä väliä Euroopan unionille? Koska Euroopan unioni on avaintekijä. Me olemme, olemme Euroopan satelliittialaan tärkeä asiakas, mutta kysymys tässä satelliittilanseerauksesta tai muusta. Olemme käyttäneet 20 miljardia euroa vuoteen 20 mennessä avaruusohjelmiin ja tutkimuksiin. Me olemme isoin äh, institutionaalinen asiakas satelliittien radan laukaisemisteollisuudessa ja myöskin tuomme Euroopan avaruusvirastoa. Me haluamme, että roolimme on strategisempi niin, että tyydytämme komission ja parlamentin yhteiset tavoitteet, erityisesti työpaikat ja kasvu. Järjestääksemme Euroopan autonomiaa. Ja meillä on yhteisiä tavo- tavoitteita, kuten turvallisuus, ilmastonmuutos, kuljetussektori, luonnon katastrofien hallinnointi. Mutta meidän täytyy ryhtyä toimiin nyt, koska Euroopan paikka maailmassa ei voi pitää annettuna. Globaali sektorin muut, tilanne muuttuu ja usea pelaajia tulee kuten Kiina ja Intia. Olemme nähneet myös merkittävää teknologiassa teknologiasektorilla esimerkiksi uutta satelliittiteknologiaa ja usein laukaisuteknologioita. Näemme, että Yhdysvalloissa uusi yksityinen strategia toimii eurooppalaisten kanssa tai yhteistyöhön tai löydetään eurooppalaisia työntekijöitä. Me haluamme pitää tämän Euroopassa. Mitä lisäarvoa tarjoamme, mitä tämän asiakirjassamme? SVtä tulee selittämään teille kohta strategian tavoitteet, joten alviivaan vain muutamia tekijöitä, joita pidän ratkaisemaan. Ensinnäkin pääsy Euro- avaruuteen ja kustannusten vähentäminen. Avaruutta ei voi hyödyntää ilman hyödynnettävää autonomista pääsyä. Ja tämä koskee myöskin tutkimusmatkoja. Ne, jotka onnistuvat laskemaan kustannuksia, löytävät uusia mahdollisuuksia tulevassa. Presidentti Obama teki tämän selväksi kuukausi sitten. Osana strategiaa olemme valmiita yhdistämään ää, eri avaruusohjelmien yhteiset laukaisupalvelut. Meidän täytyy seuraavan vuoden aikana laukaista yli 30 satelliittia se vähentää meidän kustannuksia ja tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuksia. Se auttaa myös Vega C tai Arjan kuutta eurooppalaisia laikosajärjestelmiä. Ilokseni kuulin, että Euroopan avaruusvirasto ja jäsenvaltiot onnistuvat saman sopimuksen aikaan Arjan kuudesta. Ja uskon, että meidän strategialla on ollut siinä sanansa sanottavana. Meidän tutkimuksemme täytyy tukea uutta laukaisupalveluteknologiaa myöskin, laukaisujärjestelmien uudelleen käytettävyyttä. Meidän täytyy ajatella tulevaisuuden avaruusteknologiaa eikä jäädä kiinni eilisen tai edes nykypäivän teknologiaa. Sitten alleviivaisin strategiaa ja sanoisin, miten hyvässä asemassa Euroopan teollisuus on kilpailulla markkinoilla. Galileo on Euroopan navigaatio- ja paikkatietojärjestelmän täysikäyttäjänä ottaa sen jatkuvuuden takaminen on tärkeää. Tämä on tulevaisuuden liikkuvuuden kannalta tärkeää ja myös kriittiselle infrastruktuurille se on merkittävää. Sitten on satelliittinavigointiteknologia ja näin riippumatta siitä, mitä kolmassa maassa tehdään. Tässä neljän Galileo-satelliittiin laukaiseminen Raskan Guajanasta on avainhetki, ja tämä tapahtui ensi kuussa. Ja kun me ponnistelemme kansainvälisesti ilmastonmuutosta vastaamaan, täytyy Äh, hyödyntää Kopernikusta kasvanekaasujen päästöjen seurannassa. Me voimme älykkästi saavuttaa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita avaruusteknologian näyttää. Tässä on tärkeitä kytköksiä turvallisuusagendaamme, josta komission jäsen Biankovski voi puhua. Tämä on kuitenkin tiimityötä. Euroopan avaruusvirasto on selkeän eurooppalainen organisaatio ja on tärkeää meille kaikille saada tuloksia. Euroopan avaruusvirasto ja EU, niillä on erilliset ja selkeät roolinsa, mutta meidän täytyy olla yhteistyössä. Meillä on paljon potentiaalia vahvistaa toistamme toimintaa. Tämä uusi yhteistyöhenki näkyy kaksi viikkoa sitten, kun EU ja ESA antavat yhteisen julkilausumaan yhteisestä näkemyksestä Euroopan avaruustavoitteiden suhteen. Tämän strategian täytäntöönpano vaatii yhteistyötä instituutioiden ja sektoreiden kesken. Komissio on valmis keskustelemaan strategista yksityiskohtaisesti parlamentin ja neuvoston kanssa, ja me tarvitsemme mahdollisimman paljon selkeyttä siitä, miten me pääsemme eteenpäin täytäntöönpanoksemme strategiaa. Tämä pätee sekä lainsäädännön suhteen, että meidän täytyy valmistella, kuin myöskin äh, budjettitukea. Me tarvitsemme 2020 lippalavat projekteille ja tutkimusohjelmalle jatkuvuutta. Me tarvitsemme myös budjettitukoa, jotta yhteiset haasteet, kuten ilmastonmuutokset, saadaan niitä samoihin vastauksen. Eli tämä täytyy saada mukaan seuraavassa monimuotoisessa rahoituskehyksessä. Ja nyt antaisin puheenvuoron Elžbietalle. Uh, thank you very much, President. Kiitoksia puheenjohtaja Ylmars. Tämä on aika erikoinen aihe, kuten puheenjohtaja sanoi, mutta teidän tuellanne ja kun Marosin kanssa teemme yhteistyötä, niin keskustelemme tästä jatkuvasti parlamentin kanssa. Tämä on kiehtova aihe, se liittyy tulevaisuuteen ja tämä on tärkeää Euroopan taloudelle. Ehkä muistatte, että viime vuonna totesimme, että meillä on kaksi tavoitetta avaruuspolitiikassa 2016 Ensinnäkin meidän pitää vauhdittaa Galileon satelliitin, satelliittien laukaisua. Niitä on kuusi tänä vuonna. Ja neljä uutta satelliittia 17. joulukuuta on osa tätä strategiaa. Ja sitten toinen asia. Me haluamme, että meillä olisi tänä vuonna eurooppalainen avaruusstrategia. Ja olen iloinen ja ylpeä siitä, että työ, joka käynnistettiin viime vuonna, Marashin kanssa on nyt siinä kunnossa, että 26. lokakuuta kollegio hyväksyi uuden avaruusstrategian. Ja se on entistä tärkeämpää, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen hyväksytään Euroopan tasolla. Meillä on yhteinen näkemys tulevista toimistamme avaruudessa. Ja kuten Maro sanoi, minä täytyy nyt tämä mainita, koska sitten sen jälkeen puhun tämän strategian syistä. Mutta meillä on ensinnäkin EUn yhteinen julistus. Se on tärkeää. Se antaa selkeän merkin eurooppalaisille toimille yhtenäisyydestämme. No tietysti meillä Isalla on hiukan erilaisia tavoitteita, mutta teemme yhteistyötä ja meillä on nyt vahvat suhteet kehittynyt viime vuosikymmeninä. Isa on kaikkein tärkein kumppani Galileon ja Kopernikuksen eli lippulaivahankkeidemme alalla. Eurooppa on maailman toiseksi tärkein avaruusvalta, ja meidän pitäisi olla ylpeitä saavutuksestamme. Mutta haasteita tietysti on edessäpäin. Ja tämä on tärkeä hetki, koska sekä Galileo että Kopernikus käynnistyvät, tai ovat juuri käynnistymässä. Niitä kautta saadaan tietoja, ja Galilean infrastruktuuri on nyt kohdillaan. Ja tämä on ensimmäinen askel kohti Galileon täysimittaista toimivuutta 2020. Ja valtaosa Kopernikuksen palveluista on otettu jo käyttöön ensimmäisten valvojasatelliittien kautta. Ensi vuonna laukaistaan vielä ensi vuonna ja kaksi lisää 2021. Eli meillä on selkeät suunnitelmat tuleville vuosille. Tämä on käännekohta Euroopan avaruusstrategiassa. Eli nyt meidän täytyy kiinnittää huomiota infrastruktuurien rakentamisesta palvelupohjaisiin avaruustietoihin. Meidän täytyy saada takaisin investointeja, ja tämä on tärkeä asia, koska me olemme ainoa avaruusvalta, joka on keskittynyt näiden avaruustietojen markkinakäyttöön. Ja sitten avaruusalalla tapahtuu muutoksia, eli uusia kilpailijoita, uutta teknologiaa, uusia liiketoimintamalleja, riskipääomasijoituksia on tullut. Myöskin Euroopassa on toimijoita tällä alalla, eli mitä sitten ehdotamme tässä tilanteessa? Ensinnäkin haluamme maksimoida avaruuden hyödyt yhteiskunnalle ja taloudelle. Haluamme luoda eurooppalaiset avaruussovellusten ja palveluiden markkinat. Haluamme varmistaa, että Galileo on puhelimissa, autoissa ja se suojelee tärkeitä infrastruktuureita. Haluamme myöskin, että Kopernikuksen tiedot ovat paremmin saatavissa erityisesti startup-yrityksissä. Ensi vuonna käynnistetään näitä teollisuusfoorumeita. Ja meidän täytyy miettiä pieni painopistealueita, kuten turvallisuus, ilmastonmuutos, liikkuvuus, digitaalinen talous. Tavoitteemme on myöskin luoda kilpailukykyinen avaruussektori Eurooppaan, koska Euroopan teollisuuden pitää olla innovaation kärjessä. Julkinen rahoitus on taas tärkeä asia. Se on keskeinen asia ja Tämä keskustelu on hyvin keskeistä sen osalta, mutta meidän täytyy saada yksityinen sektori paremmin mukaan. Ja meidän täytyy muuttaa asenteitamme. Näin on tapahtunut muissa osissa maailmaa, ja tämä pitäisi olla mahdollista myös Euroopassa. Meidän täytyy myöskin edistää Euro- ekosysteemiä eurooppalaisille startup-yrityksille avaruusalalla. Niitä on paljon. Meidän täytyy rahoittaa erityisesti rahoitusapua. Ja meidän täytyy katsoa, miten eurooppalaiset varat tulevaisuudessa voisivat tukea näitä startup-yrityksiä, kun ne kehittyvät ja kasvavat ja lisäävät toimintaansa. Ensinnäkin täytyy saada ensimmäinen sopimus. Tämä on toiminut erittäin hyvin Yhdysvalloissa. Siellä on paljon startup-yrityksiä, jotka on kytketty NASA-sopimuksiin. Ja meidän täytyy katsoa, miten Euroopan avaruusvirastossa voitaisiin olla yhteydessä näihin avaruusalan startup-yrityksiin. Ja avaruus on tietysti strateginen alue Euroopalle. Tämä on yksi tabuista, joka nyt rikotaan, mutta jos haluamme vahvistaa yhteistä turvallisuutta ja puolustusta, avaruusteknologia on tärkeää, jotta voidaan varmistaa riippumattomuutemme toiminnassa. Strajeski ja Marinescu tässä valiokunnassa ovat laatineet mietinnön. Ja meidän pitää nyt vahvistaa Galileon ja Kopernikuksen kaksitahoista käyttöä. Ja meidän täytyy tehdä jäljitysjärjestelmästä sellainen, että se on täysimittainen avaruuspaikannusjärjestelmä. Ja sitten meillä pitää olla hallituksen viestintäsatelliitteja, jotta voidaan varmistaa turvallinen satelliittiviestintä. Nämä ovat tärkeitä kapasiteetteja, kun ajatellaan humanitaarisia kriisejä, rajavalvontaa, ilmailuturvallisuutta, mutta tämä ei tietenkään ole mahdollista Eli meillä ole kustannustehokkaita, luotettavia ja kilpailukykyisiä toimijoita. Esimerkiksi Liga 6. Se on tärkeä Euroopalle ja olen erityisen iloinen siitä, että ISAN jäsenvaltiot pääsivät viime viikolla sopuun tästä asiasta. Meillä on laukaisupalveluita ja ohjelmassa on älyasiakkaita. Eli komissio esitteli sen, mikä minusta ja Marashista on kunnianhimoinen avaruusstrategia. Tässä on paljon kunnianhimoa. Monin tavoin se vastaa niihin kannanottoihin, joita parlamentti on tehnyt eri mietinnöissä, mutta myöskin eri keskusteluissa. Ja siksi toivomme, että voitte tukea tätä kunnianhimoista strategiaa. Kunnianhimoinen avaruusstrategia tietysti vaatii kunnianhimoisia resursseja, Eli lopuksi sanoisin, että avaruus on myönteinen esimerkki siitä, mitä voimme tehdä yhdessä Euroopassa. Yksikään eurooppalainen maa tai jäsenvaltio ei pysty tässä toimimaan yksin. Tämä on esimerkki siitä, missä Eurooppa voi tehdä yhteistyötä. Ja uskon, että yhdessä tästä strategiasta voi tulla eurooppalainen menestys, mutta ainoastaan teidän tuellanne. Kiitos. Kiitoksia teille hyvät komission jäsenet erittäin hyvästä esityksestä ja tämä oli varsin selvä viesti meille kaikille. Avaruusstrategia tuo aika uusia ajatuksia tulevia vuosikymmeniä varten koko Euroopan unionille. Tämä on tietenkin myös hieno tapa yhdentää Euroopan unionia tällaisen näin tärkeän asian ympärille. Nyt aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä annan puheenvuoron koordinaattoreille tai heidän sijaisilleen EPP-ryhmän puolesta edustaja Paul Ja Dank. Kiitoksia. Keskustelu osoittaa, että Eurooppa on positiivisen kriittinen ja tämä Avaruuspolitiikka on uusi kulmakivi, jota kautta voimme miettiä toimintaamme tulevaisuudessa. Ja haluaisin onnitella komissiota siitä, että se on ottanut nämä askeleet. Muistuttaisin vielä, että 16. marraskuuta Stoan kanssa keskustelemme avaruustieteestä. Tämähän on tämä vuotuinen tilaisuus, jossa on hyvin korkea-arvoisia vieraita. Stokin haluaa tukea tätä toimintaa erityisesti tieteen alalla. Kyse on liikkuvuudesta. Meillä on 7 miljardia ihmistä tällä pallolla ja 2050 meitä on jo 10 miljardia. Eli miten muokataan ihmisten, tavaroiden ja palveluiden ja myöskin gigabittien liikkuvuutta. Ja toinen kysymys, joka liittyy tähän maapallon valvonta. Eli miten voimme sitten valvoa 10 miljardia ihmistä? Eli nämä ovat hyvin merkittäviä kysymyksiä. Ja viime aikoina on ollut yhä tärkeämpää keskittyä siihen, että kun siirrytään reaalimaailmasta yhä enemmän virtuaalimaailmaan, kun on uusia logaritmeja ja algoritmeja, niin meillä on täysin uutta tieteellistä tietoa. Ja nyt on ratkaisevaa, että me hyödytämme, hyödynnämme näitä tieteellisiä tietoja mahdollisimman nopeasti. Ja siksi minua kiinnostaa, miten te näette tämän viestinnän kannalta komissiossa. Stoassahan on intensiivisesti käsitelty erilaisia siilostrategioita ja on katsottu, miten ne pystyvät sitten viestimään keskenään. Ovatko kaikki virastomme jotka suorittavat näitä toimintoja, ovatko ne hyvin yhteydessä toisiinsa ja pystytäänkö sitten mittaamaan, miten virastojen välinen viestintä toimii, koska sehän on meidän kannaltamme tärkeä kysymys. Estanopi Berek ja ESA-virastot esimerkiksi. Nythän meidän täytyy yhdistää digitaaliset sisämarkkinat ja sähkön sisämarkkinat tähän avaruuspolitiikkaan. Mehän tiedämme, että nämä kansainväliset nanoalan määritykset ovat voimassa. Ja nyt meillä on täysin uusia mahdollisuuksia, kun ajatellaan verkkojen hyödyntämistä ja verkon neutraalisuus ja niiden säännönmukaisuus ovat ratkaisevia, kun ajatellaan niiden globaalia käyttöä. Eli komission ottanut jättiharppauksen tulevaisuuteen ja haluaisin onnitella teitä siitä, että ette ole luoneet mitään uusia rajoja, niin kuin ESA on ehdottanut näitä hintavyöhykkeitä, vaan että meidän on todellakin globaaliset markkinat ja että pidämme huolta siitä, että pystymme hyödyntämään näitä markkinoita parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisten kannalta. Kiitos. SND. Kiitoksia sitten SNDn puolesta Danika. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa ter- tervetulleeksi vara puheenjohtaja Sefkovitskin ja komission jäsen Bienkovskan. Tämä oli erittäin kiinnostava esitys aiheessa, jossa on aika harvoja, jotka uskovat, että johdonmukaisen strategian kautta voitaisiin saavuttaa merkittäviä etuja meille. Aika vain harvat tämän siis kiistävät. Haluaisimme onnitella komissiota – Olemme tottuneet kuulemaan näiden asioiden seurauksista, mutta uskon, että Euroopan avaruusjärjestön on otettava huomioon useita asioita. Ensinnäkin se, että Euroopan unioni ei voi olla voimakas ilman asianmukaista avaruusstrategiaa. Euroopan unionilla pitää olla merkittävä asema avaruuspolitiikassa. Joko olemme siinä mukana tai sitten emme ole. Tämä on viesti, jonka herra Trump, Yhdysvaltain uusi presidentti, antoi Euroopalle. Joko ollaan mukana tai sitten ei. Oli miten oli avaruuspolitiikan alalla. Olen sitä mieltä, että, että se on edelleen täyden, täysin ajankohtainen aihe. Uskon, että tämä työ merkitsee merkittävää edistymistä – noin kaksi miljardia, jotka siihen on investointi, niin niillä on paljon mahdollisuuksia. Tarvitaan kuitenkin asiallisempaa viestintää, jotta voidaan selvittää, millaista etua tästä on Euroopan teollisuudelle ja mitä hyviä puolia. Tästä on jo, ihan siitä on kerrottukin, mutta olisi myös pohdittava sitä, kuinka esimerkiksi yliopistot voisivat tästä hyötyä ja kuinka voidaan saada aikaan käytännön sovelluksia, joita käytettäisiin Euroopan unionissa, joista saataisiin lisäarvoa, josta kansalaiset voisivat hyötyä uuden teknologian myötä, kun tulee uusia avaruus, geoavaruudellisia keksintöjä. Sitten näiden teknologioiden käytöstä olisi hyvä hyötyä mahdollisimman monien kansalaisten on pohdittava, kuinka siihen päästään. Se on äärimmäisen tärkeä kysymys, mutta sitten on vielä asia, jota ei ole täällä mainittu. Tämän ohjelman edistyminen riippuu paljon viestintämme onnistumisesta. Meidän on pidettävä todella varamme. Mielestäni meidän on tuettava tehokasta viestintäpolitiikkaa. Suuret kiitokset ja onnittelut. Sure, colleague, um, uh, on... Kiitoksia hyvät kollegat sitten ECR-ryhmän nimessä, nimissä. Edustaja Evgen Tozanovski. Děkuji, pane předsedo. Tak jako... Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegatkin, haluavat molemmat komission jäsenet tervetulleeksi varapuheenjohtaja Sertsovicin ja Pienkovskan. Arvostan, että molemmat tulette tulitte tänne valiokuntaamme. Tämä on minulle merkki avaruuspolitiikan tärkeydestä. Haluamme onnitella teitä avaruusstrategiasta, joka on juuri hyväksytty. Koska uskon, että se paaluttaa tietä tulevaisuuteen. Olemme laatineet tästä aiheesta äskettäin päätöslauselman. Ja olen iloinen, että joukko siinä ilmastoja kantoja on nyt osa avaruuspolitiikkaa. Me painotamme avaruuden tutkimiseen merkitystä ja avaruusteollisuuden merkitystä. On korkea aika tukea sitä strategiaa ja avaruusteollisuutta ja koko pakettia. Strategia on erittäin laaja-alainen. Meidän täytyy Galileon ja Kopernikuksen potentiaalista saada kaikki irti. Uskon myös, että tulemme aloittamaan mikroprosessoreiden valmistamisen, jotka hyödyntävät Galileon signaaleja mahdollisimman hyvin. Ja lopuksi, vaikka eurooppalaisiin projekteihin liittyy kysymysmerkkejä, esimerkiksi gov.com voin myös aiheuttaa jotakin pulmia, jotka täytyy ratkaista. Yksi kysymys Sefcovicilta. Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen avaruusstrategia myöhemmin. Se on ollut aktiivinen avaruusteknologian ja turvallisuuden alueella. Se on ollut myös rahoitusosuutensa – Sä tarvitset infrastruktuuria. Eikä tarvitse liikaa alleviivata, kuinka monet järjestelmät ovat kytköksissä toisiinsa. Joten yksinkertaisesti sanoen Brexit ei ole vielä aloitettu, mutta Vaikea kuvitella, että molemmat osapuolet etäytyisivät toisistaan, joten haluan painottaa, miten tärkeää on tukea tätä valtavan tärkeää teollisuuden ja talouden osaa. Voin kuvitella, että kumppanimme jättää. Jät- Tämä meidät. Minä haluan, että komppanoitamme lähenee. Madame Van... Kiitoksia seuraavana edustaja Van Nyenhäisen Alderyhmän puolesta. Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, haluaisin kiittää teitä näistä esityksistä. Voin varmaankin aloittaa onnittelemalla teitä hyvästä työstä avaruusstrategian parissa. Siinä on mukana paljon sellaisia asioita, joista olemme keskustelleet viime kuukausina, jotka ovat mielestämme hyvin tärkeitä. Strong private sector involvement. We very... Kyseessä on myös vahvasta yksityissektorin mukaan tulosta, jota haluamme korostaa. Kyseessä on myös paremmat yhteydet ruohonjuuritason talouteen ja myös tiedon jakofoorumeista olemme parlamentissa vahvasti puhuneet Kyseessä on myös riippumaton pääse avaruuteen. Tästäkin olemme yhtä mieltä. Mutta ainahan se muttakin tulee jossain vaiheessa, vaikka eh, strategia on hyvin tasapainoinen, niin ei se mitenkään seksikäs silti oli. No miksi sen sitten pitäisi olla seksikäs? No eihän se ole tavoite sinänsä, mutta tietenkin jos haluamme tämän toteuttaa, niin kyllä siinä pitäisi jonkinlaista, jonkinlaista vetoa olla. Olemme parlamentissa kuulleet monen tyyppisistä investoinneista. Investoidaan infrastruktuuriin, tästähän on kysynyt, mutta 90 tapauksesta kyseessä on kuitenkin perinteiset infrastruktuurit, maantiet ja rautatiet. Ja jos meillä on onnea, niin tässä valiokunnassa eh, todella että ikään kuin eh, tässä vähän turhankin puhumme, kun olemme tästä jo vakuuttuneita. Täällä on puhuttu digitaalista infrastruktuurista ja usein puhumme lasikuidusta, mutta vain harvoin mainitaan satelliitit. Joten haluaisinkin kysyä teiltä, mitä te voisitte tehdä meidän tuellamme niin, että saataisiin aikaan lisää tietämystä yleisen, laajan yleisen piirissä siitä, kuinka merkittävä, relevantti tila avaruus on ja kuinka paljon se vaikuttaa jokapäiväisen elämäämme, vaikka navigoidessamme autolla tai yhteenliitettävyydessä tai, tai verkoli, liit- verkossa toimimisesta. Jotkut ehkä ymmärtävät, että myös maataloutta varten avaruusteknologialla on merkitystä, kun halutaan sitä modernin tavalla hoitaa. Joten mitä voisimme tehdä, jotta voisimme lisätä tietoisuutta tällä alalla? Sitten vähän yksityiskohtaisempi kysymys vielä. Voisitteko vielä lisää kertoa näistä mahdollisista kautta näistä, näistä rajapinnoista, joiden kautta tarjotaan pääsyä maan seurantaa satelliittiin, Miten ja milloin parla- komissio aikoo toteuttaa nämä mahdollistavat rajapintatoiminnat ja voiko, voivatko PK-yrityksetkin tarjota lisäarvoa tuovia palveluita näiden, näiden rajapintojen kautta? Joo. Kiitoksia sitten ähm, Guesta varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Jenom několik drobných poznámek. Kiitoksia. Pari huomiota. On hyvä, että meillä on uusia laukaisuja, mutta yksi kysymys. Näistä laukaisuista, käytetäänkö niissä uusia polttoaineita, koska perinteiset polttoaineet eivät ole kovin ympäristöystävällisiä. Ja EUn ulkopuolisista maista olemme kuulleet, että tällaisia polttoaineita valmistetaan. Ja Galileo on tietysti erittäin hyödyllinen. Siihen liittyy 30 satelliittia. Ja voimme tehdä täsmäoperaatioita ja näkemään satelliitista vaikka autojen rekisterikilvet ja pystymme jäljittämään toimituksia. Voimme havaita esimerkiksi kosteuta tai muita tekijöitä maataloustuotannossa. Siitä on apua meriliikenteelle. Siitä on hyötyä kalastukselle ja niin edelleen. satelliit voivat antaa meille paljon kaikenlaista hyödyllistä tietoa. Tsekoslovakiassa oli perinteitä esimerkiksi Magion satelliiteista. Ajatteletteko avaruusaseman rakentamista, koska tämänhetkinen asemahan on jo elinkaarissa lopussa ja Kiina on suunnittelemassa jo omaa avaruusasemaansa. Ja oletteko miettineet laukaisuasemaa? Monet kilpailijat ja kumppanit ympäri maailmaa käyttävät näitä laukaisuasemia. Ja lopuksi vielä, kuinka suuri prosenttiosuus ESAN asiakkaista on EUn ulkopuolelta. Kiitos. Kiitoksia tästä, hyvät kollegat. Nyt käännön muiden edustajien puoleen. Edustaja Niebler. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa samaa mieltä, jotka äsken puhuivat. Haluaisin kiittää teitä siitä, että eurooppalainen avaruusstrategia on viety eteenpäin näin ponnekkaasti. Sen jälkeen kun te olette vastanneet tästä avaruuspolitiikasta, niin olen huomannut, että asiat ovat edenneet valtavasti ja haluaisin kiittää siitä. Sitten Kopernikus ja Galileo. Ne ovat kaksi lippulaivahankkeita tosiaan, ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, kuten kollegatkin sanoivat, että tästä viestitään myöskin kunnolla kansalaisille. Eli meillä on ensin näitä tarkkailu satelliitteja ja että tätä voidaan hyödyntää eri tavoin. Tätä kautta luodaan uusia työpaikkoja ja tämä luo lisäarvoa kansalaisillemme. Se on tärkeää, että viestimme tästä kansalaisille. Ja jos me voimme tukea tässä, niin mielelläni sen teen sekä Kopernikuksen että Galileon osalta. Ja Galileha on valtava menestys siitä, kun se on täysin täysimittaisesti käytössä. Muitakin satelliitteja ollaan nyt lähettämässä avaruuteen, ja tämä täydentää järjestelmää. Mutta ratkaisevaa on nyt se, että voidaan nähdä, millaista potentiaalia tässä on Euroopan taloudelle ja teollisuudelle. Ja meidän täytyy miettiä niitä palveluita ja sovelluksia, joita voidaan luoda ja joista on hyötyä kansalaisillemme ja jotka varmistavat sen, että meillä on Euroopassa työpaikkoja, jotka liittyvät tulevaisuuden teknologiaan. Eli kiitoksia tästä avaruuspolitiikasta. Tästä on meille apua. Ja niin kuin viime vuosina Sefkovic ja Jankovski, parlamentti on aina teidän tukenanne, kun te etenette näin edistyksellisellä tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava edustaja. Dziękuję, panie przewodniczący. Przyłączam się do podziękowań. Kiitoksia. Minä kiitän teitä tästä erittäin kiinnostavan avaruusstrategian esittelystä, kuten kollegatkin. Minulla on kysymys Robin Kovskalle. Me haluamme hyödyntää avaruusstrategian potentiaalia täysimittaisesti. Me haluamme, että avaruus strategia on oikeanlaatuista ja me tarvitsemme erittäin ammattitietoista työvoimaa. Monet yliopistot tarjoavat tällä hetkellä koulutusta ihmiselle, tällaiselle ihmiselle. Puhutte e- EUn ja avaruusviraston yhteisestä julkilausumasta – Voitaisiin tässä, tässä julkilausumassa viitata Euroopan avaruusviraston velvollisuuteen järjestää nuorille ihmisille kautta Euroopan ihmisille te saisivat koulutusta avaruusteollisuudesta. Lewandowski, bardzo proszę. Kiitoksia sitten edustaja Lewandowski. I do appreciate our... Kiitoksia. Minä kyllä arvostan Euroopan avaruusalan tavoitteita, erityisesti näiden Amerikan vaalien varjossa tietenkään ei pitäisi unohtaa kustannus- ja hyötyanalyysejä, jotka ovat pakollisia kaikissa ohjelmissa. Sitä ei kuitenkaan toteutettu Galileon osalta. Ainakaan menneisyydessä. Mutta pysytäänpä vielä hetki tällä omalla planeetalla. Haluaisin hyödyntää teidän läsnäoloanne ja jopa hyväksikäyttää tätä läsnäoloa, koska se ei ollut, tämä kysymys ei nimittäin ole esityslistalla. Kyseessä on äh, päätösluonnos koskien asiaa, jossa myös äh, Saksan, Saksan äh, li, li, li, liittopäivät ovat mukana. Tämä koski Gazpromin ja Ofalin eh, toimia. Voisitteko niistä eh, kertoa? Kolik eh, Zanonato. Kiitoksia sitten edustaja Danonato. Si, grazie presidente, anch'io ringrazio. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Sefkovicia ja komission jäsenä Jankovskaa tästä esityksestä ja tästä esitellystä strategiasta, jota tuemme. Se on tarpeellinen Nämä hankkeet, Galileo, Kopernikus, EGNOS, ne ovat tärkeitä, jotta Euroopan järjestelmässä olisi välineitä, jotka liittyvät ilmailuun ja moniin muihin asioihin, joista on jo puhuttu. Ja tällä tavalla olemme sitten planeetan eturintamassa näissä kysymyksissä. Niin yksi vitsi. Tämä on vieläkin tärkeämpää kuin nyt kun on Trump, eli meillä pitää olla paremmat välineet kuin yhdysvaltalaisilla. No, pari kysymystä. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin, miten voidaan tehdä eurooppalaisista tuotteista sellaisia, että ne ovat saatavilla myöskin nousevien talouksien markkinoilla? Eli tästä ehkä muutama yksityiskohta. Ja miten voidaan varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet muiden avaruusvaltojen kanssa – Eli miten pääsemme samalle tasolle. Ja sitten vielä tämä avaruusdiplomatia. Miten kansainvälisesti käsittelette valvontaa ja sitä, että poistetaan avaruusromua? Mielestäni nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat hyvin kiintoisia, koska nyt alkuvaiheessa, kun valloitetaan avaruutta, siellä on hyvin paljon romua ja siitä on muodostunut yksi suuri ongelma. Ja sitten avaruusdiplomatian toinen tärkeä kysymys, ja millä tavalla voidaan vahvistaa yhteistyötä komission, avaruusviraston ja kansallisten viranomaisten kanssa, ja sitten Kopernikuksen ja Galileon välillä. Nehän ovat virastoja, jotka vetävät näitä hankkeita. Kiitos. Ähm. Kiitoksia. Sitten kollega Zorinjo. Senhor Presidente, senhores comissários, falar hoje de puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, se, että tänä päivänä puhutaan äh, transatlanttisesta liittoutumista, kuulostaa äh, tai saavan erityistä merkitystä, mutta nyt haluaisin puhua tuosta asiasta. Olemme ratkaisevassa hetkessä. On tehtävä radikaaleja päätöksiä koskien transatlanttisia suhteita ja juuri tästä syystä avaruuspolitiikan tietämisen ja hallinnointi ovat keskeisiä. Galileo ja eh, Kopernikus ovat aivan avainasemassa ja niiden kautta voidaan saada aikaan eh, lisäprojekteja. Portugali on ehdottanut myös uutta ohjelmaa, joka koskee Atlantista toimintaa. Haluaisimme lähteä Asorien keskustasta ja ottaa pohjaksi tutkimuskeskusten verkoston, jonka yksi keskus on juuri, jonka yksi toiminta-alue on juuri strategia. Tarkoituksena olisi helpottaa edullinen infrastruktuurin käyttö myös avaruustoimia varten ja löytäisi luotaisiin eri saarten, kautta järjestelmä, joka vastaa NASAn järjestelmä. Tässä olisi Asorit, Kanaria ja muut saarealueet mukana ja voisimme tehdä vahvistettu yhteistyötä. Yhdysvallat, Brasilia, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maatkin voisivat olla mukana. NASA ja Brasilian avaruusjärjestö ja Euroopan avaruusjärjestö voisivat olla mukana haluaisimme, että tätä hanketta vetäisiin eteenpäin vahvistettuna yhteistyötä ja pohjoisen etelän yhteistyötä innovoinnin ja avaruuspolitiikan yhdistelmänä. Hyvät komission jäsenet, tunnetteko te tämän hankkeen ja mitä ajattelette sen mukaan ottamisesta Euroopan avaruusstrategiaan? Kiitos, Tän Fox. Um, kiitos. Kaksi kysymystä komission jäsen Biankovskalle. Saatatte muistaa, kun te valittiin tehtävään ja kysyin teiltä, voisitteko viedä yhden lainsäädännön pätkän, jota haluaisitte poistaa vähentääksenne teollisuuden taakkaa. Ja oletko te niinä kahtena vuotena, jolloin olette olleet komission jäsen, olette löytäneet jotain, josta haluaisitte päästä eroon? Ja jos ette, voisitteko jatkaa työskentelyaiheen parissa? Toinen kysymykseni koskee avaruusstrategiaa Norjan nykyinen turvallisuussopimus, jonka kanssa ei riitä siihen, että saisivat käyttää Galileon julkisia säädeltyjä palveluita. Ymmärtääkseni ovat Norjan kanssa, PRS, pääsyn kanssa ovat askettain alkaneet. Voisitko päivittää tilannetta neuvottelutten suhteen ja voisitko kertoa, mitä kysymyksiä olisi ehkä noussut niissä esille? Um, następnie... Kiitoksia hyvät kollegat. Annan puheenvuoron edustaja Cesakalle. E, przedstawione przez e, Państwa komisarzy poglądy w obszarze strategii. Kiitoksia. Komission esittämä näkemys avaruusstrategista on hyvin tärkeää. Tämä liittyy myös energiakysymyksiin. Minulla olisi kysymyksiä energiapolitiikasta siitä, mitä komissio tekee tällä alalla. Hyvä komission jäsen. Kaksi viikkoa sitten komissio antoi päätöksen, jolla vahvistetaan Saksan sääntelyelimen päätös, joka koskee opalin 10 prosenttista osallistumista Gazpromiin ja vielä 20 prosenttia on epävarmaa. Tämän kautta voitaisiin lisätä Euroopan markkinoiden energiariippumattomuutta. On pohdittava, halutaanko luoda suotuista olosuhteita yritykselle. Onko komissio tutkinut tämän tämän päätöksen seurauksia, kun ajatellaan Nord Stream 1 seurauksia ja muiden kaasuputkien rakentamisen seurauksia. Kuvittelenpa, että komissio haluaisi varmistaa toimituksen varmuuden ja monipuolistaa kaasun tuontia. Toinen kysymys, onko komissio ottanut huomioon Gazpromin suunnitelmat, jotka koskevat eh, Nord Stream 1 kapasiteetin kasvattamista. Voiko komissio vahvistaa, että tämä päätös johtaa siihen, että kaasuntuotteiden Venäjältä lisääntyy? Sitten kaikkein tärkein kysymys, onko Euroopan komissio harkinnut, millä tavalla päätös tulee vaikuttamaan markkinoihin Keski- ja Itä-Euroopassa? Kiitoksia näistä ja arvostaisin suuresti, jos komission nyt voisivat vastata näihin kysymyksiin. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Kolik. Kiitoksia hyvät kollegat. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Kirki. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme puhuneet geopoliittisista aiheista, eli pysyn samassa aiheessa. Mielestäni virasto keskittyy lähinnä IT-teknologiaan. Eli meillä on pieniä satelliitteja, eikä vain yhtä suurta asemaa. Kun katsomme, miten nämä välineet toimivat painottomassa tilassa. Entäs sitten yhteistyö Euroopan avaruusviraston ja Venäjän viraston kanssa, joka mainittiin. Sehän hallinnoi sitä asemaa. Täytyy sanoa, että jokin aika sitten itse olin miettimässä uusia metalliseoksia ja se oli hyödyllinen kokous. Eli olisiko meillä uusia yhteistyömahdollisuuksia? Kiitos. Kiitoksia sitten Kristian Eiler, olkaa hyvä. Kyllä, gerne nochmal Minäkin haluaisin vielä kysyä yhdestä asiasta. Mielestäni Nord Stream on väärä ratkaisu. Se on energiaunionin vastaista, se on oikeastaan yhteisten tavoitteiden vastaista, mutta vastarinta. Ja tämä koskee nyt itä-eurooppalaisia kollegoita, niin, niin tämä, mitä komissio nyt vaatii, niin se tarkoittaa että komissiolle annetaan enemmän poliittista vaikutusvaltaa. En tiedä, voiko komission jäsen tämän vahvistaa, mutta Nord Stream on tietysti energiaunionin kannalta aika hankala. Sehän on tavoitteiden vastaista. Mutta jäsenvaltiot tästä päättävät. Ja oikeudellisesti komissiolla ei ole mitään sananvaltaa tässä kysymyksessä, koska energiapolitiikka Euroopassa ei ole kirjattu perussopimuksiin. Eli haluaisin nyt tietää, mikä on komission arvio. Tämähän on energiaunionin kannalta ongelmallinen kysymys, mutta onko teillä jonkinlaisen hyväksymistä tai muita oikeuksia näissä kysymyksissä? Thank you very much, Kiitoksia, hyvät kollegat. Mr. Vice President, if I may. Hyvä varapuheenjohtaja, voinko pyytää teitä aloittamaan vastauksilla? And I'm very glad that Elzbieta is here with me, so <laughs> we can... Kiitos, olen oikein iloinen, että Elzbieta on täällä, vaan me jakaa työn. Aloitan ja vastaan Nord Stream kysymykseen ennen kuin lopetan. Ensimmäinen kysymys, herra Rubikin kysymys. Kiitoksia <clears throat> siitä, että tuotte avaruustutkimusta Euroopassa. Olin itse todella yllättynyt, kun olin Silikon välissä ja vierailin avaruusyrityksissä. Siellä oli isoja yrityksiä ja startup-yrityksiä ja meillä oli yhteinen kokous Elshbetan kanssa. Ja yllätyksekseni huomasin, että yli puolet ihmisistä, jotka tapasimme Yhdysvalloissa ja Euroopassa myös, he ovat eurooppalaisia, he ovat opiskelleet täällä, he aloittavat fantastisia projekteja, mutta Haluaisimme jopa jäädä tänne, mutta rahoitus on ongelma. Tarvitsemme lisää riskipääomaa ja riskijakomahdollisuuksia. Me, us- me uskomme, että voimme kehittää näitä super high-tech tuotteita Euroopassa. Tämä on meidän tavoitteemme. Miksi meitä on kaksi täällä? Kuten ihan oikein totesitte, horisontaalinen tiedonanto on tässä pohjana. Me haluamme, että Jyrki Katainen auttaa meitä kehittämään näitä riskirahoitusfasiliteetteja. Haluamme Oettingerin kanssa työskennellä, että 5G tapauksessa löydämme parhaan yhdistelmän, mitä tarjotaan maapalveluna ja mitä satelliien kautta erityisesti harvan ja etäisillä alueilla – meidän täytyy varmistaa, että vielä että Bolcha mukana, on puhutaan autonomisista ajanauvoista, nopeista junista ja kaikista näistä tärkeistä asioista, satelliittiteknologioista, on saada kunnolla mukaan. Kalasmoidos tietysti. Jos puhutaan Euroopan avaruusvirastosta, niin Horisontti 2020 ja kaikki muut tutkimusohjelmat. Monille tutkimuslaitoksille elämä olisi vaikeaa ilman kaikkea tätä. Joten me vetäisimme, että pyritään löytämään tällaisia tärkeitä projekteita. Ja heti hienoisin kommenteista kuulen heti budjettikomissaari, hän tekee kustannushyötyanalyysiä ja olen samaa mieltä, että meidän täytyy tarjota hyvää dataa ja sanotaan selkeästi, että kun olet investoineet avaruusohjelmiin, niin yksi euro tuo seitsemän euroa takaisin kasvun. Ja tämä haitte teollisuutta ja korkealaatuista kasvua ammattitaitoisten ihmisten työtä ja pitää Euroopan uuden teknologian huipulla. Olen herra Rybikin kanssa täysin samaa mieltä. Me täytyy keskustella horisontaalisesti ja myös muiden tärkeiden toimijoiden kanssa saat kansalliset avaruusvirastot ja Euroopan avaruusvirasto. Jos kutsutte ESAan edustajia tänne, kuulette, kuinka läheistä, läheistä yhteistyömme on ollut ja miten he arvostavat tätä uutta yhteistyön henkeä. Haluamme konsolidoida tätä tulevaisuudessa. Herra painotti sitten palauttamista maan tasalle. Mitä konkreettisia esimerkkejä on tarjota? Mitä meillä on Euroopan kansalaisille? Rovan Johanhäisen puhuu samasta asiasta. Miten voimme selittää kansalaisille sen, mistä he maksavat? Ja meidän täytyy yhdessä toivottavasti toimia Euroopan avaruuspolitiikan parhaana suurlähettiläinä – Me tarvitsemme voimakkaan kommunikointistrategian, että, että yksikään älypuhelu, niin yksikään pankkisiirto, yksikään pik- nopea juna ei Euroopassa toimisi ilman satelliittiteknologiaa. Jos tekniset ongelmat GPS kanssa, jos GPS kanssa olisi jotain ongelmia, näkisimme kuinka paljon ongelmia me, kuinka riippuvaisimme näistä teknologiasta. Amerikkalaiskin totesivat, että on oikein tärkeää, että on tällaista täydentävää kapasiteettia, jota Galileo tarjoaa markkinoille. Enemmän täsmällisyyttä, uutta teknologiaa, laadukkaampia palveluita. Meidän täytyy myös kehittää kohdentuntavia tarinoita. Eräs espanjalainen startup-yritys kosketti minua. He selittivät, että Galileo on täsmällisyyden vuoksi kykenevät kehittämään laitteita, jotka auttaisivat näkörajoitteisia ihmisiä, jotka kykenevät nyt kävelemään kaupungeissa näissä näiden laitteiden avulla ja maaseudulla, koska signaali on sinne täsmälleen tämän laitteen avulla ihmiset, jotka eivät pysty näkemään, kykenevät liikkumaan suhteellisen vapaasti. Se on yksi konkreettinen esimerkki. Se vakuuttaisi eurooppalaisia. Se antaisi uutta vapautta ihmiset kykenevät suhtautumaan tähän hyvin. Ja varmasti Euroopan uusi yrityssektori kykenee keksimään paljon ideoita, jotka ovat saman suuntaisia. Kartoshevski puhui Brexitistä. Ja sallitte jatkan englanniksi, koska kysymys on, ovat brittiystävämme. Me kaikki odotamme Mitkä ovat Iso-Britannian pääministerin parametrit? Mitä hän ehdottaa eurooppalaisille kollegoille neuvotteluita varten? Me näemme, että yhdessä kuningaskunnassa sillä tapahtuu asioita. Tai on oikeudellisia näkökulmia ja meidän täytyy olla kärsiväisiä ja miettiä Miten ylistyneen kuningaskunnan hallitus lähestyy tätä meille kaikille vaikeita kysymystä. Mutta sen voin teille sanoa avaruussektorin suhteen. Mä olin ESA-neuvostossa. Me keskustelimme, miten asioiden kanssa edetään ja keskusteltiin strategiasta, niin yksi voimakka kain puolustusalaisesta tuli avaruusvirastolta he me Brexitin tulokset ovatkaan, he uskon, että yhdistynyt kuningaskunta pysyy ESAn jäsenenä. Ja loppu on sitten kiinni Brexitin barometreista ja sävyistä ja vaikeaa spekuloida, miten ne menevät, koska nyt tarvitaan ensimmäinen avaus. Hyvä tahto varmasti on. Onko tämä strategia tarpeeksi seksikäs? Meidän piti osoittaa teille ja suurelle yleisölle se, että me hallinnoimme infrastruktuuria – jota kansalaiset katsovat päivittäin ja meidän täytyy vielä vahvemmin selittää, kuinka tärkeää tämä on. Meidän täytyy painottaa sitä ilman Euroopan avaruusviraston tukea. He eivät voisi lähteä näille pitemmille, kiinnostavimmille syvän avaruuden tutkimusmatkoille. He, he varmasti julkaisee tästä paperiin. He ovat odottaneet meidän strategiaa. Me olemme jo allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman. He haluavat julkaista oman asiakirjan tulevaisuuden syvän avaruuden tutkimusmatkoista myöhemmin tänä vuonna. ESA kykenee paremmin vastaamaan kysymyksiin näistä pitemmistä avaruusmatkoista. Herra Kovlicek kysyi tietosuojasta. Ja kuinka paljon bisnestä Esällä on Euroopan ulkopuolella. SPTllä on ehkä luvut hallussa. Minulla ei täsmäisiä lukuja, mutta voin kertoa, että tällä kaupallisella avaruussektorilla – Euroopan avaruusteollisuus kattaa noin puolet siitä. Siviili- ja varuussektorilla olemme luultavasti ykkösen maailmassa, koska Yhdysvallassa, Kiinassa, Intiassa avaruussektori on pitkälti armeijan johtama ja meillä on täällä erittäin vahva siviilisektori. En puhu pitkään Viimeinen minuutti koskee Opalia ja Nord Streamia. Nord Streamia. Olen teollisuusvaliokunnassa seurannut asiaa läheisesti kiitos mahdollisuudesta verifioida tästä, vaikka päivän teema on vähän toinen. Opal oli vaikea herkkä kysymys ja meidän täytyy päätöksessämme kunnata omia sääntöjämme ja myöskin tarkastella historiaa. Nord Stream 1 rakentamisessa oli 2009 iso maakaasukriisin jälkeen, niin siellä Nord Stream 1 oli yhteisessä edussa. Se oli toisen ja kolmannen energiapakettiin välissä. Tällaisista syistä annettiin poikkeama Hapal putkistolle joka yksinkertaistaen saattaa kaksi osaa. Ensimmäinen määrältä tähän kaasupuuliin, tähän napaan belliniin ja sitten siitä Tsekin rajalle. Ja neljännen virhe on uskoa, että Gazpromilla on 15 prosentin rajoitettamaan putkiston käytössä kasvilla oli mahdollisuus käyttää sataprosenttisesti Opal-putkistoa sillä ehdolla, että Gazprom osallistuisi tähän kaasun vapauttamisohjelmaan, eli että esimerkiksi huutokaupalla ainakin kolme miljoonaa kuutiometriä ja maakaasua vuosittain, joka on alle 10 prosenttia putken kapasiteetista. Useamman vuoden jälkeen Bundesnetzagentur Saksan säätelyviranomainen ehdotti muutosta tälle poikkeusjärjestelmälle. Meillä oli kolme optiota ja sinä. Ei tehdä mitään. Silloin Saksan ehdotus joka oli avata putki neljällä prosentilla kolmas osapuolelle ja sitten neljällä prosentilla lisää toista vuonna se on se tullut hyväksyttyä. Toinen vaihtoehto, jota ehdotet, näkyy lehdissä, että olisi pitänyt hylätä tämä ehdotus. Mutta sen tapauksessa on ihan selvää, on sama asia. Ei meillä ollut oikeutta perustaa sille. Se olisi ihan poliittinen päätös, hävisimme tuomioistumessa ja heikentäisimme asemamme maailman kaupan järjestön paneelissa, jonne me joudumme selittämään, josko me tulkitsemme maakaasulainsäädäntöä poliittisesti. Eli valitsemme kolmannen vaihtoehdon. Laitamme, että haluamme parantaa Saksan liittovaltion säätelyviranomaisen lausuntoa. Me on erittäin tekninen, juridinen ehdotus 43 vaikeaa lukosta sivua, koska päätös oli monimutkainen mutta yli yksinkertaistaan. Tarkoittaa 50 prosenttia tästä putkista on Gazpromille ja toinen 50 prosenttia erityisesti se osa putkistosta, joka tuota jakelukeskuksesta tsekkii tätä maakaasua. Se täytyy avata kolmasella osapuolille. Mutta paljon enemmän kuin alun perin ehdotettiin. 20 prosenttia kokonaisuudessa. Me saavutamme se järjestelmä, että me ehdotamme Ehdotuksemme on kunnianhimoisempi, ehdotuksemme on kunnianhimoisempi kuin aluksi. Ja ensimmäistä kertaa avaamme tämän yhteyden kolmansille osapuolille ja mahdollisesti ei Gazpromin maakaasulle, joka kulki sitä, sitä jakelupisteestä Tsekin rajalle. Meillä on myöskin uudella arvioita lausukkeja tässä päätöksessä, jossa sattautuisi, että kiinnostus on kasvanut jos kuljetuskapasiteetin kysyntä olisi kasvanut, olemme valmiita arvioimaan teknistä toteutettavuutta. Ymmärtäisin, että tässä tapauksessa tarvittaisiin lisää kompressoreita matkan varrelle. Olisimme valmiita tarkastelemaan tätä. Mitä tämä merkitsee Ukrainalle tai Puolan läpi kuululle transito, transitille? Tarkistamme tämän. Ja nähdäksemme nämä siirtosopimukset Ukrainaan ja Jamalin tapauksessa ovat pitkän aikavälin sopimuksia, joissa on erittäin selkeät toimituspisteet, joita me emme odota, että Ukrainan kautta kulkevat tai puolella kautta kulkevat volyymit tippuisivat drastisesti. Ja nyt voin puhua EUn nimissä, koska kaikki EU-jäsenvaltiot yksimielisesti kannattavat tätä ulkoministeriöt, energiaministerit, valtion pääministeri on samaa mieltä, että vuoden 2019 jälkeen äh, kaasun kulkeminen Ukrainan kautta on ehdoton prioriteetti. Sen säilyttäminen on prioriteetti. Näin me neuvottelemme aina Venäjän kanssa näin asia on Saksan kanssa. Näin me sanomme aina. Jos Berliiniin jakelukeskukseen volyymi kasvaisi, on tietysti eroja, jotka vaihtelevat putken fyysisen kapasiteetin vuoksi ja sitten sen käytettävyyden vaihtelun vuoksi tarvitaan teknisiä järjestelyitä, mutta, mutta puhutaan noin kymmenestä tuhannesta miljoonasta kuutiometristä vuodessa, mutta tämä on enemmän länsiarvon markkinoille kuin keskiarvon markkinoille. Sitten North Stream. Viime vuonna opin olemaan varovainen kommentoimakseni, niin kommentoidessani näitä eri striimejä, meillä on tämä Turkin Nord Stream, muoto ja sitten saimme tietoja, että joku muu malli saattaisi tulla kyseeseen. On erittäin tärkeää että komissiolle, pitäisi pitäisimme kiinni vakaumuksestamme, että energia turvallisuus taataan parhaiten – diversifioinnin kautta niin, että meillä olisi paremmat keskinäiset yhteydet ja olisimme avoimia erilaisille toimittajille. Ja mikä tahansa toimittaja, joka Eurooppaan toimittaa, heidän täytyy kunnioittaa Euroopan lainsäädäntöä, tämä pätee Nord Streamiin. Ja, ja Euroopan periaatteiden pitäisi sopeutua Nord Stream 2 offshore mutkista meidän täytyy tarkastella parametreja ja sitten asioista voidaan puhua ja varmistaa, että lainsäädäntöä kunnioitetaan. Tästä puhun pitkään, mutta pyrin vastaamaan tähän kakkoskysymyssettiin. Kiitos. Very much, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olemme valmiina kaikkeen, myös pitkiin puheisiin, joten eipä tässä mitään hätää. Sitten hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. But the second subject was very... Kiitoksia. Tämä toinen aihe oli tärkeä, eli puhun ehkä avaruudesta hiukan vähemmän, mutta koitan vastata näihin kysymyksiin. Eli <clears throat> tämä strategia on hyvin kattava. Siinä on mukana eri tahoja, instituutioita, monia kumppaneita. Ja täytyy vielä korostaa, ettei ainoastaan strategia oli saanut kiitosta, vaan koko tämä valmisteluprosessi. Se oli osallistava prosessi. Siinä käytettiin tietoa ja kokemusta hyväksi, eli teollisuus varsinkin arvostaa tätä prosessia. Ja mielestäni tämä näkyy myöskin strategiassa. tämän on yksinkertainen esimerkki. Eli meillä on näitä tietoja. Euro on käytetty euro tuottaa 7 euroa ja ehkä enemmänkin, kun luodaan työpaikkoja ja bruttokansantuote kasvaa. Ja tärkeää on myöskin se, meillä oli Esan kanssa yhteinen julistus, koska vastuuta on jaettu. Komissio on vastuussa kaupallisista markkinoista, avaruustietojen osalta ja tietysti teollisuuden osalta. Ja Euroopan avaruusvirasto vastaa avaruuden tutkimuksesta ja alan tutkimuksesta. Nämä tietysti täydentävät toisiaan. Mutta Nitsa kysyi siitä, mitkä ovat konkreettiset tulokset. No tietysti me haluamme kunnollista arvoketjua Euroopan avaruusalalle – me tuomme avaruusalan startup-yrityksille ekojärjestelmän. Ja on tärkeää, että esimerkiksi startup-yritykset, joissa on uusia foorumeita, niin en joudu toimittamaan kaikkia tietoja ja kehittämään sitten ohjelmistoja niiden käsittelemiseen, vaan niillä on vapaa tieto useisiin palveluihin ja pilvipalveluihin ja silloin ne voivat helposti innovoida. Eli me vastaamme näiden tietojen kaupallisesta käytöstä ja avaruusmarkkinoiden luomisesta startup-yrityksille ja luomme markkinat avaruussovelluksille. Olemme työstäneet tätä niin pitkään, etten tiedä, onko tämä strategia seksikäs vai ei, mutta liian vähän tiedetään, kuinka tärkeä avaruus on. Meillä oli lehdistötilaisuus ja kaikki toimittajat sanoivat, että me olemme innoissamme avaruudesta ja se pitää paikkansa, koska olemme työntäneet, työstäneet näitä asioita jo aika pitkään. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy miettiä viestintästrategiaa, koska me kaikki täällä koko salissa tiedämme, että me käytämme näitä avaruustietoja kaikkialla. 99 prosenttia yhteiskunnasta myöskin käyttää avaruustietoja, mutta kaikki eivät sitä tiedä. Ja meidän täytyy paremmin ottaa tämä asia esille tulevassa työssä. Palaan vielä tähän kaupalliseen ja taloudelliseen puoleen Viestintästrategiassa meidän täytyy puhua startup-yrityksistä, pk-yrityksistä ja tietysti pyydämme teiltä sitten tukea. Viime viikolla meillä oli konferenssi ja alalta tietysti tuli innokkaasta vastaanottoa, mutta meillä pitää olla suora yhteys myöskin yhteiskuntaan, koska 12 miljardia tähän on käytetty ja meidän täytyy se perustella. Eli nämä olivat hyvin käytettyjä varoja, ja se on kaikkein tärkeintä. Sitten oli pari kysymystä liittyen avaruusasemaan, avaruuden tutkimukseen. Kolchek kysyi siitä, ja komissio nyt ei suunnittele avaruusaseman rakentamista. Se on avaruusviraston asia. Me mietimme, miten voimme käyttää näitä avaruustietoja taloudellisessa todellisuudessa. Tälläkin alalla taidot ovat keskeisiä, jotta meillä olisi kilpailukykyinen avaruusteollisuus. Ja komission julkilausuma on jo tehty, mutta on hyvä ajatus aktiivisesti edistää näitä ajatuksia, esimerkiksi harjoittelupaikkoja nuorille opiskelijoille. Ja tästä keskustelemme tietysti sitten avaruusviraston kanssa lähitulevaisuudessa. Sitten SST liittyen Yhdysvaltojen vaaleihin. Me olemme aika aktiivisia näissä keskusteluissa avaruusromun suhteen. Ja niin kuin muuallakin, hyvin paljon riippuu jäsenvaltioista. Viisi jäsenvaltiota on mukana näissä keskusteluissa ja haluaisimme laajentaa tätä aluetta maantieteellisesti. Ja sitten katsomme, miten voidaan kehittää järjestelmää joka esimerkiksi liittyy verkkohyökkäyksiin, säätietoihin, ei, eli ei ainoastaan kysymyksiin, jotka liittyvät suoraan avaruusromuun. Ja Levanovskin kirjoitin, että me tätä hyödynnetään taloudellisesti. Tämä ei liittynyt avaruuteen tämä kysymys. Sitten Foxin kysymys. Tähän mennessä tähän on liittynyt pieniä asioita, mutta me emme halunneet mitään uusia asetuksia esimerkiksi yhteistyötaloudesta. Me olemme eri instituutioissa. Ja meitä pyydettiin säätelemään yhteistyötaloutta, mutta annamme ohjausta, koska on liikaa eurooppalaista lainsäädäntöä eri asioissa, jotka liittyvät jo näihin asioihin. Ja totesimme, että sääntely on niin paljon tällä hetkellä, että niitä voidaan helposti soveltaa myöskin yhteistyötalouden hyväksi. Ja näin meillä on sitten sama lähestymistapa sisämarkkinoilla. Meillä on uusi lähestymistapa myöskin täytäntöönpanoon. Puhumme nyt älykkäästä täytäntöönpanosta. Keskustelemme etukäteen jäsenvaltioiden kanssa, mutta olemme tiukkoja myöskin jälkikäteen. Ja mitä tulee näihin asetuksiin, tällä hetkellä teemme työtä kahdella saralla. Eli tekijä- ja teollisoikeudet, ehkä jotain sääntöä voidaan vähän vähentää. Ja sitten REACH-asetus, eli kemikaalit ilmailussa. Myöskin teollisuus pyysin juuri näitä asioita. Sitten yhteistyö kumppaneiden kanssa. Toivottavasti mikään ei muutu Yhdysvaltojen kanssa, mutta Venäjä kanssa vuoropuhelu viimeksi oli kesäkuussa 2013. Sen jälkeen ei ole enää keskusteltu siitä, milloin olisi seuraava kokous. No tietysti teemme yhteistyötä, mutta avaruus, Euroopan avaruusviraston kautta Galileon ja Kopernikuksen parissa. Kiitos. Kiitoksia teille molemmille. Haluaisin vielä lisätä, että valiokuntamme seuraavassa kokouksessa 28.–29. marraskuuta kutsumme paikalle Euroopan avaruusjärjestön kertomaan Tämä, tämän vain komission jäsenille ja teille kaikille tiedoksi. Keskustelemme silloin strategiamme täytäntöönpanosta, että se tapahtuisi, tapahtuisi mahdollisimman pian. Kiitän teitä kaikkia tämän strategian lanseeraamisesta. Se on erittäin innostava aloite koko Euroopan unionille. Kiitoksia ja kaikkea hyvää. Kiitos. <laughs> будем ходить туда. Thank you, Thanks. Thanks a lot. and don't, uh-huh. don't, don't uh-huh. leave I, this. with the <laughs> to the NATO, to the NATO meeting. You go to no. NATO. <laughs> Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät uh, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Hyvät ITRE-valiokunnan nykyiset ja menneet jäsenet. You. We've got a great pleasure to see all of you. On oikein hyvä nähdä teidät kaikki. Great that we have to go to the I'm well. will.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 Uh, dear friends. Hyvät ystävät. Voisinko pyytää teitä istumaan paikoillenne, niin aloitamme kokouksen. Meillä on täällä Aserin vuosittainen energiamarkkinoiden kertomus ja Tämähän onkin ihan tyypillinen kokous. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on mukana Aserin edustaja, ITRE-valiokunnan jäsenten keskuudessa. Tällä kertaa meillä ei ole paikalla ainoastaan Aserin johtaja ja sääntelyneuvoston puheenjohtaja, vaan meillä on myös hallintoneuvoston puheenjohtaja tuolta virastosta. Ja myös on muistettava, että hän on Itrevaliokunnan entinen jäsen. Kyseessä on Rava Jordan Sisel. Mahdanko lausua tämän oikein? Romana Jousen Sisel on siis kysymyksessä ja olemme oikein iloisia siitä, että olette täällä keskuudessamme tänään. Haluaisin nyt pyytää teitä aloittamaan keskustelun. Um, thank you, Jerzy. Kiitoksia, kiitoksia Jerzy. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Jotkut teistä ovat entisiä kollegoitani. Minulle on suuri ilo olla täällä jälleen jonkun ajan jälkeen. Tällä kertaa toimin täällä Aserin hallintoneuvoston puheenjohtajana. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että meillä on viisi jäsentä, viisi on neuvoston, kaksi komission ja kaksi parlamentin edustajaa ja minulla on oikein suuri ilo olla Euroopan parlamentin nimittämänä Arnitsin ja kaksi, vai, kaksi vai, varajäsentä, jotka on Euroopan parlamentin nimittämiä professori Ulra Leplich ja Antonio Jorgen Viegas eh, de Vasconcelos. Meidän tehtävänämme on vahvistaa talousarvioa ja valvoa täytäntöpanoa, laatia sisäisiä ruun, sääntöjä ja hyväksyä varainhoitosäännöt toimi myös johtaja, joka, joka nimittää henkilöt valitusvaliokuntaan. Ja meidän on varmistettava, että, että virasto tekee sille määrätyt tehtävät, joten voitte ymmärtää, että emme vastaa sisämarkkinakertomuksesta. Siitä syystä istun tällä kertaa täällä, mutta nyt haluaisin välittää teille viestin ja käyttää siihen vielä yhden lisäminuutin. asti kun olen aloittanut työni, this year. We devoted a lot of our time. Hallintoneuvostossa niin olemme käyttäneet paljon aikaa yhden pysyvän kysymyksen pohtimisen nimittäin siihen, että inhimillisistä resursseista on pulaa, Haluaisinkin välittää teille viestin. Kyseessä ei ole tekninen ongelma. Tämä ei ole tekninen haaste. Tämä on poliittinen ongelma myöskin. Ja se johtuu siitä, että energiaunioni on yksi tämän vaalikauden poliittisista prioriteetteista. Kaasu ja sähkön sisämarkkinat ovat hyvin tärkeä, vaan avainasemassa oleva pilari energiaunionia, ja nämä markkinat todella nämä vapaut, näiden vapautettujen markkinoiden valvonnan pitäisi olla tehokasta. Meidän olisi pidettävä huoli siitä, että, että ne toimivat avoimesti ja luotettavasti. Inhimillisten resurssien ongelma on todella poliittinen. Haluaisin tähän päättää, koska en halua käyttää väärin teidän aikanne, mutta Toivoisin, että voitte ottaa tämän huomioon ensi kerran, kun keskustelette talousarviosta ja kun keskustelette uusien sääntöjen hyväksymisestä ja uuden lainsäädännön hyväksymisestä. Todella odotan innolla näistä haasteista ja ongelmista keskustelemista muissa yhteyksissä. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioista olen käyttänyt tässä valiokunnassa kymmenen vuotta ja oli täällä hyvin aktiivinen vuodesta 2004 vuoteen 2014. Nyt menemme seuraavaan puheenvuoroon. Haluaisin tietenkin teidät kaikki toivottaa tervetulleeksi. Erityisesti haluaisin antaa nyt mahdollisuuden puhua eh, Alberto Putocnikille. Hän on Aserin johtaja. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Meillä on ilo ja kunnia tänä vuonna jälleen tavan mukaan esitellä tärkeimmät löydykset markkinavalvontakertomuksesta. Se julkaistiin tänä aamuna, joten olemme täällä kertomassa hyvin lyhyesti tietenkin siitä, mitä kertomuksessa on mukana, mitä ovat analyyseidemme, analyyseidemme tulokset ja suosituksemme. Tämä on viides kertomus, jonka alalta julkaisemme ja siinä hyvin yksityiskohtaisesti tarkastellaan, miten on edistytty eurooppalaisen sähkömarkkinoiden yhdentämisellä. Siinä pyritään tunnistamaan, mitä esteitä sisämarkkinoiden täyden täydelliseksi saattamisella on ja pohditaan, miten näistä esteistä päästäisiin eroon. Haluaisin aivan, lopuksi, aivan aluksi aloittaa hyvillä uutisilla. Ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen suurin osa Euroopan kuluttajista viime vuonna hyötyivät alemmista hinnoista. Tämä ei selkeästikään ole ainoastaan Euroopan energiamarkkinoiden vapautumisen ansiota, vaan siihen liittyvät myös kansainväliset energiatrendit, mutta lopultakin näemme, että edut ulottuvat suuremmalle osalle kuluttajista. Tämä pätee kaasun käyttäjiä ja, eri, ja myös säh, sähkö teollisuusasiakkaita, mutta valitettavasti kotitalousasiakkaat sähköpuolella hyötyvät ainoastaan hyötyvät alhe, alhaisimmista hinnoista ainoastaan puolessa jäsenmaista, mutta loppupuoliskossa hinnat edelleen nousevat. Kuten näette, hinnat alkavat nyt kääntyä alaspäin ja suuntaus, jota olemme jo vuosia seuranneet, on nyt todella muuttumassa. Meillä on kuitenkin vielä huolia koskien hintojen koostumusta, kun ajatellaan kuluttajahintoja. hintoja tosiasiahan on se, että energiaosuus näissä hinnoissa on pienentynyt energiaan osuus hinnanmuodostuksessa jatkuvasti pienenee. Se, mitä kutsumme kiistämättömäksi osaksi hintaa, eli missä kilpailua ei voida kehittää enempää, tämä osuus yhä kasvaa. Ja nyt jos katsotaan sähköpuolta, ja tässä meillä on tarkastelun alla kotitaloudet, kilpailukykyä voidaan kehittää ainoastaan noin, koskien noin kolmatta osaa hinnasta. Tämä on, tämä on sulkemassa kilpailijoita pois. Sitten täällä on verkkokustannuksia, muihin palveluihin liittyviä kustannuksia myös uudistuviin energialähteisiin maksettavaa tukea. Ja nämä maksut ovat kaksinkertaistuneet viimeisten viime viiden vuoden aikana, kun ajatellaan niiden osuutta hinnanmuodostuksessa. Näin ollen meidän suosituksemme olisi jäsenvaltioille seuraava. Asia olisi katsottava ja pohdittava, missä määrin nämä maksut, eli uudistuvien energialähteiden tukeminen ja muiden mekanismien maksut voitaisiin kattaa muita teitä käyttäen eikä, eikä energiahintoihin sisällyttämällä. Kuten mainitsin, tätä kautta kilpailu, kilpailijat puristetaan ulos pelistä. Mutta kuten mainitsin, olemme nyt näkemässä myös hyötyjä, jotka alkavat tuntua kuluttajille asti, jotka ovat tulosta tukkumarkkinoiden yhdentymistä. Katsotaanpa, miltä tukkumarkkinat näyttävät, kuinka ne suoriutuvat kaasumarkkinoiden puolella. Markkinat toimivat varsin hyvin. Ehkä muistattekin samantyyppisen kuvan, joka minulla oli viime vuoden esityksessä. Silloin tilanne ei ollut aivan niin hyvä. Tämä kuva osoittaa eh, eh, keskimääräiset eh, lähtökustannukset näissä eri Euroopan maissa verrattuna Hollannin tilanteeseen. Keltaiset alueet ovat niitä maita, joissa tämä ero on vähin, hyvin pieni, alle yksi euro. siniset maat ovat maita, joissa ero on yhden ja kolmen euron välillä, ja tummasiniset maat ovat sitten näitä maita, joissa erot on, ero on suurempi. Kuten sanoin, tämä keltainen alue on laajenemassa. Viime vuonna Espanja ei vielä ollut keltainen, mutta nyt se on. Kreikka ei ollut vaaleansininen, vaan tummansininen. Joten tässä on kyllä kaksi viestiä, jota tästä, tästä kaavista voidaan vetää ensinnäkin, että markkinoiden yhdentyminen menee eteenpäin. Ja toisaalta tärkeää ei ole niinkään kaasun lähteiden lähellä oleminen, koska muussa tapauksessa näkisimme keltaista väriä tuolla itäpuolella vaan se liittyy hyvin toimiviin markkinoihin enemmän. Ja tästä syystä on niin paljon ponnisteltu niin, että on saatu rakennettuja keskuksia ja rajat ylittävää kaasukapasiteettia, jotka toimisivat markkinoiden kannalta hyvin. Tässä sitten toteamme, että ei meidän ole juurikaan mallia muutettava. Malli toimii hyvin, mutta sitä on täytäntöpantava perinpohjaisesti. Sitten sähkömarkkinoilla on tukupalvelu toisella. Kapasiteettia on aika hyvin ja saatu jaettua niin seuraavan päivän markkinoilla. Tilanne on vakaa viime vuodesta 84 prosenttia, mutta parannettavaa olisi, kun ajatellaan rajat ylittävää kapasiteettia päivän aikana ja tässä tasapainotusosuussa osuudessa olisi siis käytettävä kapasiteettia niin, että, että energia käytetään siellä, missä sitä voidaan tuottaa halvalla. On kuitenkin esitetty valituksia koskien alhaisia hintoja markkinoilla. Täällä näemme, että niin tässähän on ylikapasiteetin seuraus monilla markkinoilla. Tässä on Hollanti ja Saksa kuvattuna. Näemme myös, että hintapiikit ovat häviämässä. Ennakointia vastaan alhaisia ja vakaita alhaisia hintoja on täällä näkyvissä, eli ei mitään piikkejä. Ja tämä on luonut tällaisen noiden kehän jollakin tavalla, koska meillä on nyt ylikapasiteetti ja alhaisia hintoja sähkömarkkinoilla ja se merkitsee, että meillä on tällainen ongelma, ikään kuin rahaa puuttuu, investointeja ei tehdä ja tästä tulee asianmukaisuushuolia ja hintojen tukimekanismeja otetaan käyttöön. Kapasiteetin tukimekanismien ongelma on se, että suurin osa niistä Euroopassa eivät ole markkinapohjaisia, joka tarkoittaa sitä, että yhä enemmän eh, markkinatoiminnasta siirtyy markkinoiden ulkopuolelle ja sitten palataan siihen, mitä aikaisemmin mainitsin, eli että kuluttajien maksamat eh, hinnat, eh, tästä hinnasta hyvin pieni osa muodostuu markkinoilla ja suuri osa on hallinnollisia ja muita kustannuksia. E- edellyttäisimme siis sitä, että että tällaiset eh, muihin kuin markkinoihin perustuvien mekanismien käyttöä pitäisi rajoittaa, erityisesti mikäli nämä mekanismit ovat kansallisia luonteeltaan. Sitten toinen huoli koskee sitä, kuinka paljon saatavilla olevasta fyysi- fyysisestä kapasiteetista sähkömarkkinoilla Euroopassa käytetään kaupankäyntiin. Tähän asti olen puhunut siitä, kuinka tätä kapasiteettia jaetaan. Nyt puhun siitä, kuinka paljon tätä kapasiteettia on saatavilla kun ajatellaan vaihtovirtaa ja eh, yhteenliittymistä noin 28 prosenttia keskimäärin käytetään Euroopassa, emme ole mitenkään naivia, ei saa teknisesti 100 prosenttia voitaisikaan käyttää, mutta tietenkin 20 prosenttia on huolta aiheuttava luku. Virasto onkin nyt pohtimassa sitä, kuinka kapasiteetin laskelmia voitaisiin parantaa niin, että varmistetaan, että käytämme enemmän tästä kapasiteettista kaupallisiin tarkoituksiin. Tässä lyhyesti yhteenvetona markkinoiden toiminta. Kaasumarkkinat toimivat aika hyvin. Sähköpuolella meillä on vielä joitakin haasteita. Katsotaanpa sitten vähittäistasoa. Olemme havainneet edelleen, että säännellyt, säännellyt hinnat pitävät pintansa useissa jäsenvaltioissa kotitalouksille ja, äh, tai, tai kotitalouksille ja teollisuudelle. Uskomme, että säännellyt hinnat äh, haittaavat kilpailun kehittymistä. Viime vuodesta alkaen virasto onkin äh, laatinut tällaisen yksi vähintäismyynnin kilpailuindeksiin, jossa verrataan tilanteiden maissa. Tämä on tällainen komposiittiindeksi, enkä halua mennä siinä yksityiskohtiin. Nämä löytyvät kertomukset sieltä kertomuksesta ja siinä katsot, tarkastellaan yhdeksän eri ulottuvuutta, mutta kun verrataan vähittäismarkkinoiden tuloksia Euroopassa siihen, miten sellaisilla markkinoilla, joissa hinnat ovat vapaut, vapaut, vapautettuja ja verrataan sitä säänneltyihin hintoihin, näemme, että kilpailu toimii paljon paremmin ilman säänneltyjä hintoja. Tarkastelemme myös vaihtuvia hintoja. Ne ovat selkeästi tapa, jolla kuluttajat voivat hyötyä. Heillä on ilman valinnanvaraa ja paremmat hinnat. Joka vuosi katsomme eroja, eh, tarkistelemme näitä vaihto mahdollisuuksia ja mahdollisia säästöjä. Tietenkin on muitakin asioita, jotka kuluttaja ottaa huomioon, kun hän päättyy, päättää, käytetäänkö tällaista kahden tarifin sähköä vai ei. Hyvä asia on se, että eh, että, että, vapaut, vapaut, että niissä maissa, joissa on jo varhaisessa vaiheessa lähdetty vapauttamaan markkinoita, siellä on enemmän valinnanvaraa. Tässä on katsottu erityyppisiä tarjouksia, esimerkiksi sellaisia tarjouksia, joissa on vihreä komponentti mukana, tai jossa on erityyppisiä hinnoittelujärjestelmiä. Tähän kuluu toki aikaa, mutta, mutta kypsillä markkinoilla näin tapahtuu. Haluaisimme, että jäsenvaltiot edistäisivät tehokasta käyttöä energiaverkostojen kohdalla niin, että otettaisiin yhä enemmän käyttöön dynaamista hinnoittelua loppukuluttajille. Sitten vielä pari viimeistä asiaa valituksista ja vaihtoprosesseista. Haluamme, haluamme mahdollistaa valitusmahdollisuudet ja myös vaihtomahdollisuudet ja vai, toimittajan vaihto menettelyä olisi myös täytäntöpantava ja, jäsenvaltioissa. Tässä nähdään eri jäsenvaltioiden tilanne, kuten näette keskimäärin kolmen viikon erä, määräajat ovat valituksilla. Valitusten käsittelyn osalta olemme nähneet, että suurin osa valituksista hoidetaan, ne, ne, ne koskevat sopimus- ja hintakysymyksiä ja tässä vetoamme vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyiden käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja silloin kun tästä vastaava viranomainen ei ole kansallinen sääntelyviranomainen, sillä pitää olla kuitenkin pääsy näihin tietoihin niin, että kansallinen valvontaviranomainen voi valvoa tätä toimintaa. Tässä oli kaikki se, mitä halusin sanoa ja halusin kiittää teitä huomiosta, mutta sitten vielä yhden huomion. Olemme viisi, vu- viisi vuotta näitä kertomuksia anne, antaneet. Nämä ovat monisataisia kertomuksia ja voi olla, että ensi vuonna joudumme su- supistamaan merkittävästi kertomuksen laajuutta, mikäli meidän on suunni- suunnattava suunnattava varoja tukkumarkkinoiden seurantaan remitin alaisesti. Of, um, Kiitoksia. Meillä on täällä mukana Euro, Euro, Euroopan energia-alan sääntö, sääntelyviranomaisten neuvosto ja neuvoston puheenjohtaja ja tämän neuvoston puheenjohtaja, niin te, en oikein tiedä, haluatteko te Lord Monk vai Kuka haluaisi nyt käyttää puheenvuoron ensimmäisenä? Thank you, Chairman. It's always... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kiitollinen siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden puhua. Joka voisi olemme selittäneet resurssikysymyksen. Mutta haluan allekirjoittaa se, mitä Albertoni sanoi. Tämä asiakirja ja nämä diat jotka olivat 11 minuuttia, eivät tee oikeat asiakirjalle, joka on äärimmäisen arvostettu markkinaosapuolet ja politiikan tekijät arvostavat tätä sekä kansallisella että EU:n tasolla Koska meidän täytyy tehdä tiukkaa päätöksiä, ellei resurssitilanne muutu. Ja tuotantomäärät vaikuttavat tähän. Tämä on tragedia. ajatellen, mitä markkinoilla tapahtuu. Tämä esitys, jonka kuulimme kertoa, että edessä tapahtuu äh, sähkön hinnassa, mutta toimittajavaihto se ei riitä. Tämä on vähän samalla koulutollisuus kuin mitä minä saan. Voisi, pitäisi vähän parantaa, mutta ainakin jotain parannusta tapahtuu myös. En ole varma, Haluaisin kyllä organisaation puheenjohtaja ajatellen eilen eilisen tapahtumat, mutta nämä kaksi organisaatiota toimivat hyvin, mutta, mutta jännitä siitä, kuinka paljon kansalliset säätelijät voivat Aserin kanssa työskennellä. Me, meillä on kansallisia velvollisuuksia ja resurssirajoitteet johtavat siihen, että joudutaan luottamaan enemmän kansallisiin säätelijöihin. Ja kun kollegat tietävät, että tässä politiikka on iskenut kansalliseen sääntelyviranomaiseen myöskin. Ja energiakaupassa suuri riski on, että tämä heikentää kykyä tarkastella markkinoita kriittisesti ja täytäntöönpano politiikkaa. Ja tuo tulee olemaan merkittävä ongelma. Valiokuntani on tukenut virastoa valtavasti me olemme aidosti hyötyneet. Sekä pohja, paranta, parantaa tilannetta olemme vähän parantaneet, mutta aina tämä resurssikysymys tässä on. Jossain vaiheessa historia osoittaa, että olen oikeassa, mutta olen aina kokenut, että riskinä on, että kun kun virastolta ja kansallista valvontavirastolta vaadaan riittävästi resurssit, niin tämä energiakauppaongelma palaa ja kummittelemaan. tässä vaiheessa tulee skandaaleja ja ne ker- heijastavat sitä lähinnä sitä, mitä budjettiviranomaiset ovat tehneet, vaikka se alkaisi virastoista. Ottakaa meitä pitämään markkina seurantaraportista, että sillä on kovasti kysyntää ja ollaan varovaisia, että, että ka, energiakauppa haukkaa meitä häntään. Kiitos puheenvuorosta ja mielelläni annan puheenvuoron nyt kollegalle. Kiitoksia näistä huomioista. Nyt olemme tyytyväisiä. Tässä oli kolme puheenvuoroa. Ja nyt valiokunnan jäsenistä. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Ryvi. Hänhän on sitten Aserin yhteyshenkilö täällä. Ole hyvä. Kiitoksia. Olen iloinen siitä, että tämä kokous on järjestetty. Esalla on tietysti tärkeä rooli sisämarkkinoilla. Ja meidän täytyy saada sähköiset markkinat nopeasti päätökseen. Eli tavoite on se, että puramme rajoja ja pyrimme siihen, että meillä on yhtenäiset eurooppalaiset sähkön sisämarkkinat. Älyverkot toimivat ainoastaan, jos ESAN ja BEREKin toimintaa koordinoidaan paremmin. Näin toivoisin ja toivottavasti näin voidaan vastata myöskin kysymykseen, joka liittyy siihen, että henkilöstöä on liian vähän – tässä voidaan miettiä yhteistyötä tai ottaa se ainakin vaihtoehdoksi. Ja sitten toinen asia. Se liittyy näihin hintavyöhykkeisiin. Myöskin Euroopan parlamentissa on käyty keskustelua. Meillä oli kaksi äänestystä ja totesimme, että me halua enää mitään uusia hintavyöhykkeitä – emmekä tue sitä, että on kansallisia rajoja, ja sehän rikkoo myöskin neljä vapautta sisämarkkinoilla. Ja mielestäni ei voi olla niin, että viraston avulla luoda näitä rajoja. Eli Euroopan parlamentti vastustaa tällaisia suunnitelmia. Ja nyt on tarpeen katsoa tätä suunnitelmaa, missä on varsinaisia ongelmia ja jos yhdessä jäsenvaltiossa infrastruktuuri ei ole soveltuvaa, niin sitten täytyy siinä maassa varmistaa se, että infrastruktuuri pystyy hoitamaan nämä kapasiteetit. Ja näitä pitää miettiä jo ennen kuin tehdään päätös. Ja meidän täytyy miettiä näitä asioita. Ja ensi vuonna Ja nyt varhaisessa vaiheessa meidän täytyy nyt tehdä päätös tästä. Ja komissio sitten teettää analyysejä ja katsoo päätösten oikeusperustaa oikeudellisessa yksikössä. Ja siksi ESA on tulevaisuudessa erittäin tärkeässä roolissa, mutta pyytäisin, että se, mitä Euroopan parlamentti on päättänyt, niin päätöstä tulee noudattaa ja sen pohjalta pitää sitten ryhtyä jatkotoimiin. Kiitoksia sitten Karin, olkaa Very much. Kiitos. Asiantuntija on tärkeää haluaisin kommentin kahdesta diasta. Ensinnäkin viides dia, jossa on tarjonta maakaasun taaritahinnan lähentyminen Euroopassa. Tämä oli kolme väriä. Ja sitten tämä sähkö- ja maakaasua käsitellyt, joka selitti, miten säätely tapahtuu. Minun kommenttini koskee ensimmäistä diaa, jossa on Baltian maat, Romania, Bulgaria. Ja tässä on yksi to- ongelma, kun kilpailua ei ole. Hinnat ovat korkeat, vaikka toimittaja on lähinnä. Tämähän nyt ei ole kauhean ihmeellistä, kun kuulemme komissiolta kilpailuilla markkinat ei tamittaa läheisyys. Tällainen informaatio on tärkeää markkinoiden avaamiseksi. Sinä kommenttini. Ja kysymykseni on Simon 10 dia, joka on sähkön ja maakaasun säätely markkinoilla. Nämä ovat esteitä, joita jäsenvaltiot ovat itse luoneet että jos ei ole muita lähteitä tässä. On bisnestä, joka voidaan kaasuputkilla ratkaista Latvian tapauksessa, kun on 97 myynneitä 20 vuoden monopoli raukeaa. Se tapahtuu siis ensi keväällä joka tapauksessa. Jos oikein ymmärrän, meillä on sähköinen maakaasun säätelyä. Mitä täytyy tehdä säätelyn poistamiseksi? Onko jotain fyysistä estettä? Eksynyt maat sanoivat, että onko vailla joku syy, miksi ne eivät voi luopua säädöllistä markkinoista? Jushin. Kiitoksia. Ja sitten Talitska, olkaa hyvä. Minä, uh, um, ladies and gentlemen, uh, uh think... Kiitoksia tästä raportista. Voin tarkastella tätä sitten tarkemmin, vaikka siinä on aika paljon sivuja. Ja se, mitä nyt sanon, ehkä on epäolennaista, koska ehkä se heijastuu paremmin itse raportista. Mutta jos nyt katsotaan, mitä on saatu, ja näin, että jokaisella sivulla, jokaisen asian kohdalla meillä on suositus. Olisi hyvä, jos meillä olisi selkeämpää kielenkäyttöä. Jos vaikka katsotaan näitä kansallisia ratkaisuja liittyen resurssien puutteeseen, mutta että tämä luo noidan kehän. Ja sitten on tässä näitä suosituksia, eli tässä puhutaan mekanismeista, jotta markkinoilla syntyisi hinta, joka heijastelee maksettu todellista hintaa. Eli tässä on annettu vaihtoehtoja. Eli on sanottu, että tätä ei arvosteta, mutta että se on kansallinen ja koordinoitu toimi. Ja Aserilla on oltava selkeä kanta tässä asiassa ja sen täytyy tietää, että Tämä haittaa markkinoita useimmissa tapauksissa. Ymmärtäisin, jos tässä sanottaisiin, että kapasiteettimekanismi on viimeinen olenkorsi, mutta ei kansallinen Aserin kannalta. Eli raportti on aika tiukka tässä mielessä, mutta olisi hyvä, että tämä kielenkäyttö olisi selkeämpää. No sitten sisältö. on ihan hyvä tässä mietinnössä. Ehkä hiukan olen eri mieltä tämän kartan keltaisista osista, joka liittyy kaasumarkkinoihin. Te puhutte hyvin toimivista markkinoista ja kuitenkin on vielä paljon tehtävänä myöskin keltaisilla alueilla mielestäni, mutta tässä on kuitenkin käsitelty oikeita kysymyksiä. Ja sitten hintavyöhykkeet, joista Ryby puhui, minäkin tuen niitä. Sillä on selkeitä vaikutuksia ei pelkästään markkinoihin, vaan myöskin naapurivaltioihin. Eli katson tätä raporttia vielä ei ehkä se siellä tulee riittävän hyvin esille. Kaiken kaikkiaan silloin kun suunniteltiin energiamarkkinoita ja meillä oli oma aloite mietintö, niin ajankohta on nyt hyvä. Ja te vetositte siihen, että pitäisi olla riittävästi kapasiteettia aserissa tulevaisuudessa. No, valtaosa meistä ymmärtää tämän. Ei meidän tarvitse varmaan edes kuunnella sitä, mitä Lord Mock totesi, että skandaali jossain syntyy, ehkä niin käy, mutta ajattelisin tätä myönteisesti. Jos on vääristyneet energiamarkkinat ja energiamarkkinoita tulee uudistaa, niin silloin aserilla on roolinsa, niin kuin tähänkin mennessä. Mutta sen ei pidä odottaa uusia toimivaltuuksia, vaan näiden tehtävien rakenne ja sisältö kehittyy. Ja mielestäni tätä tulisi sitten tukea aserin kapasiteetin tasolla. Tämän kaikki ymmärrämme, kun meillä oli mietintö käsiteltävänä. Me mainitsimme tämän saimme siitä aikaan konsensuksen, mutta sanoisin toisinpäin. Eli mikä teitä nyt odottaa? Ei näiden tehtävien laajuuden, vaan niiden sisällön osalta ja miten sitä pitäisi tukea sitten kapasiteetissa. Thank you very much for your contribution. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt onkin aika vastauksena Potocnik ja Lord Olkaa hyvä. And thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Vastaan niistä muutamia. Edustaja Ryby puhui asioista ja Berekistä ja koordinoinnista. Tietenkin tämä on komissiolle kuuluva asia. Sitä olisi syytä harkita ja tiedän, että hän on kyllä asia, ajatuksia tulossa Berekkiin kuuluvilla taholla ei välttämättä ole samaa kantaa, mutta jätän tämän kuitenkin komissiolle. Haluaisin kuitenkin todeta, että meillä on useita Berekin edustajia, joilla on jaettu vastuu myös energia-alalla tässä me, joten jonkin verran organista yhteistyötä joka tapauksessa tehdään. Mainitsin myös sen, että olemme kehittämässä Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten neuvostossa tällaista peer aloitetta, jonka kautta rohkaistaan täytäntöpano rakenteita, jossa on mukana kaikki energia-alan virastot. Perek on yksi niistä johtuen linkeistä televiestintään. Ja toivomme, että tämän kautta saadaan aikaan todellista yhteistyötä. Sitten tämä toinen asia, tunnen suurta sympatiaa omalle kielelleni, mutta myös eh, tällaisille eh, selkeille voimakkaille tuloksen tekemiselle. Kyllä eh, tästähän on täällä kysymys, mutta tämä on myös hyvin auktoritäärinen tilanne. On tärkeää, että kertomuksessa tuodaan esille keskustelun kuuluvat analyyttiset seikat mitä sitten tulee myönteisempiin viesteihin ja kun kiitän näistä kommenteista, kun oma aikani päättyy, niin haluaisin ja lähteä tietäen, että joka vuosi olen sanonut samat asiat viiden vuoden ajan. Olemme vuosia pyrkineet saamaan lisää resursseja, emmekä ole onnistunut sinne kuin oikeastaan kerran. Tiedän, että kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla budjettiasiat ovat vaikeita. Tämä, tässä valiokunnassa varmasti ymmärretään tarpeemme. Olemme kyllä optimistisia, eh, kun ennakoimme komission ehdotuksia, niin että se tunnustettaisiin, eh, että uutta politiikkaa on tullut ja se edellyttää uusia resursseja. Tarvitsemme resursseja nykyisten haasteiden kattamiseen. Olemme myös eh, ehdottaneet, että maksuja sovellettaisiin toimiin, jotka liittyvät remite asetukseen ja näin saataisiin lisää rahoitusta. Toivon, että parlamentti suhtautuu myönteisesti näihin ehdotuksiin ja tuen lämpimästi ajatusta myönteisistä viesteistä, mutta se ei ole tähän mennessä tuonut paljonkaan positiivisia tuloksia. Kuten äh, Alberto sanoi, on hyvin, äh, hyvin äh, todennäköistä, että kertomus suppenee huomattavasti tulevaisuudesta, tulevaisuudessa johtuen varojen kääntämistä muihin tarkoituksiin. Mutta se on toinen huolenaihe. Time for Mr. Thank you very much. Let me... Kiitos. Rubik ja Derits käsittelevät kysymyksen hinnasta. Jätän ne viimeiseksi, koska ne ovat teknisimpiä. Ihan lyhyesti energian ja digitaalisen talouden yhteys. Mitä älykkäämmät verkostot, kuluttajat ja toivottavasti säätelijätkin tätä yhteyttä tarvitaan. Tullaan itse esidigitaaliselta ajalta. Tämä vähän pelottaa, mutta tämä tarvitaan Bergin kanssa hyväksi komissio ja Berg yhteistyön, mutta siinä on tie eteenpäin. Monet IT-yritykset ovat siirtyneet energiasektorille tarjoamaan palveluita. Kolikaatsikselle Mitä pitää se tehdä säädellistä hinnoista eroon pääsemiseksi? Meidän tavoitteemme on päästä niistä eroon, kun olot ovat oikeat. Haluamme säilyttää riittävän suojan haavoittuvassa asemassa oleville kuluttajille ja tätä varten tarvitaan kilpailua ja sen tarvitaan tapahtumia muutoksia sekä tukku- että vetäsmytypuolella. Tukkupuolella tarvitaan useampia maakaasutoimittaja ja sama sähkön puolella, niin että äh, energiatuottajat voivat valita lähteitä. Jos on monopoli ylävirrassa, se ei auta. Ja sitten myöskin äh, vähittäismarkkinoille pääsyn esteet täytyy poistaa. Kolmas aspekti on sekä säätelykysymys että kuluttajan käyttäytymiseen liittyvä kysymys, eli kuluttajan täytyisi saada tietää oikeuksistaan ja liberalisoinnin tarjoamista edoista. Viime vuosina olemme pyrkineet pitämään huolta ensimmäistä jossain määrin toisesta aspektista integroimaan markkinat. Ja tarvitaan enemmän resursseja kussakin maassa. Meillä on tämä malli, jonka säteilijänä kehitimme jonka mukaan pitää saada ainakin kolme toimittajaa maan reitin ja toimittajan suhteen kilpailun luomiseksi ja sitten esteet täytyy poistaa. Meidän suosituksemme ja kunnianhimo soitamme Radelitska haluaisi, että olemme vähän aggressiivisempia vai voimakkaampia. Tässä tapauksessa varten paljon suosituksia, mutta tässä tapauksessa kapasiteettimarkkinoiden kysymys on monimutkainen, koska ihanteellisesti ja seuraavassa ei ole mitään markkinoiden toimimattomuutta. Jos siinä reagoivat, kuluttajat ovat aktiivisia. Ja jos hinnan on se korkeita, kapasiteettia siirretään, silloin pärjättäisiin ilman kapasiteettimekanismia, mutta useimmissa maissa markkinat ovat epätäydelliset. Luultavasti kapasiteettimekanismeja tarvitaan. Mutta se, mitä me haluamme, on markkinapohjaiset kapasiteettimekanismit. Ne sellaisia, jotka vähentävät, minimoivat vaikutukset koko ajan markkinallisia alueellisia ratkaisuja, eli emme saa luoda esteitä maiden välille. Sitten tämä hintavyöhykekysymys. Tiedätte, se on herkkä kysymys. Yksi asia, mitä halusin sanoa tänään, on En usko, että teemme palvelusta kuluttajille, jos pyrimme niin isoihin markkinoihin kuin Euroopat ja se ei se koskaan ruuhkaa. Meidän pitäisi investoida infrastruktuuriin siinä määrin, että monet sanoisivat, että se on liikaa. Joten jossain määrin tästä ruuhkaa tukkeutumista järjestelmässä, joku määrä sitä on optimaalista. Euroopan vehkojärjestelmä. Ja jossakin jäsenmaassa on sellainen, Ruotsissa ja Italiassa. Norja ei ole jäsenvaltio, mutta sielläkin on sisäinen järjestelmä. Sillä pyritään markkinapohjaisesti puuttumaan tarjonnan liikakysyntään. Ja niin, että niukat tekijät vöyhykke, kullakin vyöhykkeellä kohdennetaan optimaalisesti. Yhdysvalloissa ollaan meitä pidemmälle. Eli Eli siellä on taas hinnoittelut, joka pisteessä on oma hintansa. Eli vyöhykkeet ovat muuttuneet yksittäisiksi hinnoiksi. Meillä on rajoja, jotka ovat jääni jäsenvaltiosta ja poliittista historiaa. Euroopan siirtojärjestelmää toimijat pyrkivät luomaan vyöhykejärjestelmiä, jotka eivät välttämättä ei sitä poliittisia rajoja. oon pikemminkin sähkön siirron todellisuutta. Mutta hyvin sun, sun tällä markkinoilla on jonkun verran kysyntä on pikkiongelmia. Meillä täytyy olla kuitenkin tehokkaita kapasiteetin kohdentamismenetelmiä. Me olemme Pääsemme siihen. Herra Rubinin, Rubikin kysymys ei ollut aivan täsmällinen, mutta jos ihan lyhyesti voisin sanoa, on raja Euroopassa, jossa no, kyllä oli näyttää, e-, että se oli rakenteellisesti, siellä oli yliköistä ongelmia ja nämä yhdelle säätelijälle kantamme, että tuolla rajalla kapasiteetin tehokas kohdentaminen ja syrjinnän välttäminen eri virtojen välillä vaatii kapasiteetin kohdentamismenettelyjen käyttöönottoa. Me emme halua mitenkään hajottaa markkinoita tekemällä käänteen mahdottomaksi. Haluamme vain, että kaupalle on hyvät perusteet, ehdot. Luulen vastanneeni kaikkiin kysymyksiin. Yhden asian lisäsin. Kykyni esteellä tätä työtä tänään. Kysymyksiin vastaaminen johtuu perustuu siihen työhön, mitä kollegat säätelyviranomaiset ovat tehneet vuosia ja kiitollisesti tietoisena tunnustan heidän työnsä. Meillä on monivuinen projekti ja tässä monet ihmiset mukana. Olen kiitollinen heidän tuolle, tuestaan. Well, thank you much for your ideal. Kiitoksia tästä ihan teistä raportoinnistanne. Mehän tiedämme, että mikään ei kylläkään ole ihanteellista. Polan ja Tsekin rajoillakin olisi toimittava muussa tava- tapauksessa. Eh, nämä virrat voidaan käyttää Pohjoismerelle. Mutta toivon, että menestytte ja tuolla koko Eurooppa muuttuu keltaiseksi. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kolme, erityisesti entistä kollegaamme, Rova Jorrania ja herra Potosnikkia ja Lordi Moggia. Haluaisin teitä kaikkia kiittää osallistumisestanne. Ja toivon, että ensi vuonna voimme taas tavata ja nähdä, kuinka menestyneitä ponnisteluissanne olette olleet. Lopuksi, hyvät kollegat, ITRE- ja kultvaliokuntien yhteiskokous pidetään huomenna alkaen kello 9.00 tässä samassa salissa. Eli toisessa kerroksessa. Muistakaapa se, koska silloin äänestämme. Toivon, että tapaamme huomenna. Kiitoksia.